Bonjour euh, à tous. Hyvää huomenta kaikille, pahoittelut. Ihastuttava me ei vielä ole ainakaan paikalla. Tällainen rautatieliikenneasia häntä pidättelee. Ja toivottavasti hän tulee tämän päivän aikana paikalle. Toivottavasti hän ei sen takia nyt tulematta, joten Menemme estyslistassa eteenpäin. Valiokunnan kokouksessa, jos ei kukaan vastusta estyslistaa sellaisenaan, niin ehdotan, että hyväksymme pöytäkirjat edelliseltä kokoukselta. Ottaen huomioon, että useampi koordinaattori ei ole paikalla, koska he ovat Ljubljanassa – ja osa teistä ehkä liittyy iltapäivänä tai huomenna heidän joukkoonsa, niin tämän takia ei ole koordinaattorin kokousta tänään. Joten meidän pitäisi päättää kokous 11.30 ja jatkamme 14.30, eli päivän aika lyhyt. Toivottavasti kuitenkin voimme työskennellä tehokkaasti. Jos teille sopii, siirrymme äänestämään. Otetaan pieni kone, koeäänestys tässä kohtaa. Voimme tarkistaa, että olemme päätösvaltaisia ja että on oikeat äänimäärät. Äänestys alkaa. Niin. Darundella ei ole äänestyskorttia, joten hän nostaa kättä. Äänestys päättyy. Kaikki on kunnossa. EPPllä ei ole liikaa jäseniä, se on hyvä. Mitäs nyt? Ah, Olkaa hyvä, edustaja Dalunde. Uh, thank you, Chairman. Uh, Kiitos puheenjohtaja. Mitä tulee Zapadelin mietintöön? Minä en vastusta sisältöä, mutta haluaisin vastustaa sitä, että saimme äänestyslistat niin myöhään eilen, joten meidän ryhmämme oli vaikea käydä siitä kunnon keskustelua. Olisi ollut mukava saada se paremmin. Aikaisemmin olisi voineet käsitellä sitä hiukan paremmin. Ja merci. Euh, La... Kiitos. Tämä on ihan perusteltu kommentti. Hyvä keskustella ainakin vuorokausi aikaisemmin näistä lopullisesta Meitä hieman nyt haittaavat nuo tapahtumat, jotka liittyvät toisaalta valiokunta, toisaalta DG Move-pääosaston. Edustaja Tapardel haluaa käyttää puheenvuoron mietinnöstään. The voting list was sent. Äänestysluettelo lähetettiin eilen poliittisille ryhmille. Jos tässä on tullut virhe, niin se on ollut sihteeristön virhe puhuimme vihreiden kolmannessa puhelimessa, sanoimme heille, että äänestyslista on lähetetty ja puhumme heidän kanssaan eilen päivän alkupuoliskolla, joten en tiedä mitä tapahtui. Jos kyseessä on virhe, niin se ei ole minun virheeni esittelijänä. Jotakin ehkä tapahtui sitten sihteeristön tasolla. Tappardel, kukaan ei ole teitä syyttänyt. Sama englanniksi, kukaan ei teitä syytä. No niin. I didn't take it. Ei, en ottanut tätä henkilökohtaisesti, mutta haluan, että tulee selväksi, että äänestyslista lähetettiin eilen. Ja kaikki olisi pitänyt saada se. go to the vote now, eh? Yes, no problem. Selvä pyy, ei ongelmia. Ensimmäinen äänestys, ensimmäinen mietintö matkamittarin vilpillinen käsittely moottoriajoneuvoissa, eli Ismail Ertugin mietintö. Aloitamme äänestyksen. Aloitetaan kompromissista yksi. Puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. Tarkistus 46. Puolesta. Vastaan tyhjää, hylätty 47 puolesta vastaan tyhjää. Tarkistetaan. Äänestys alkaa. 47. Vote Äänestys päättyy. Hyväksytty. 48 puolesta vastaan tyhjää, sama enemmistö hyväksytty. Tarkistus 49 puolesta vastaan tyhjää, hyväksytty. Tarkistus 50 puolesta vastaan tyhjä, hyväksytty. Tarkistus 50, niin siis 50 51 yhdessä pahoittelut on puheenjohtaja 52, 52 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi 2 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi 3 puolesta vastaan, tyhjä hyväksytty kompromissi 4 puolesta, vastaan, tyhjää, hyväksytty tarkistus 63 puolesta, vastaan, tyhjää, hyväksytty tarkistus 64 puolesta, vastaan, tyhjää, Tarkistetaan, äänitys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty, selvästi. Kompromissi 5 puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty kompromissi 6 puolesta. Vastaan. Tyhjää hyväksytty. Tarkistus 77 puolesta vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. Kompromissi 7 puolesta vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. Tarkistus 79 puolesta vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. Tarkistus 80 puolesta vastaan, tyhjää, hyväksytty. Kompromissi kahdeksan puolesta, vastaan, tyhjää, hyväksytty. Tarkistus 86 puolesta, vastaan, tyhjää, hyväksytty. 88. Hetkinen, tässä on Kohta äänestys ensimmäinen osa 88 puolesta vastaan. Tyhjää. Tarkistetaan. Koneäänestyksen äänestys alkaa. Ensimmäinen osa siis. Äänestys päättyy. Ensimmäinen osa on hylätty, toinen osa laitetaan raueta. Eikö raukea? raukeaa, selvä, toinen osa raukeaa. Tarkistus 91, 91 puolesta vastaan, tyhjää, hylätty. 92 puolesta vastaan, tyhjää, hyväksytty. 93, se raukeaa. Eli sitten liitteet 96 puolesta vastaan, tyhjää, hyväksytty. 97 puolesta raukeaa pahoittelut. 98 ja 9 puolesta vastaan, tyhjää, hyväksytty tarkistus 100 ja 101. Ne raukeavat siis 103, 103 puolesta vastaan tyhjä hylätty. Tarkistus 105 puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. Tarkistus 104 raukeaa, tarkistus 106 raukeaa, 107 sitten puolesta vastaan. Tyhjää hyväksytty. 102 raukeaa. Kompromissi numero 9 puolesta vastaan. Tyhjää hyväksytty. Tarkistus 112 ja 13 identtiset puolesta vastaan. Tyhjää hyväksytty. Tarkistus 114 puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. Tarkistus 115 raukeasta 17 sitten puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus 118 raukeaa, 119 raukeaa, tarkistus 120 puolesta vastaan tyhjää, hyväksytty. Tarkistus 121 raukeaa, 122 puolesta. Tarkistus 122 puolesta vastaan, tyhjää, hyväksytty. Tarkistus 113 puheenjohtaja puolesta vastaan, tyhjä. 123 puheenjohtaja korjaa. Otan uudestaan 123 puolesta vastaan, tyhjä hyväksytty, tarkistus 124 raukeaa, kompromissi 10 puolesta vastaan, tyhjä hyväksytty, Tarkistus 127 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus 128 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 129 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kahdeksan puolesta vastaan, tyhjää, hyväksytty, tarkistus, yhdeksän puolesta, vastaan, tyhjä, hylätty, tarkistus, kymmenen puolesta, vastaan, tyhjää, hyväksytty, tarkistus, 11 on kielenmuutos, sitä ja sitä, kompromissi 11 puolesta, vastaan, tyhjää, hyväksytty. Tarkistus 14 puolesta vastaan, tyhjää, hyväksytty. Tarkistus 13 kattoa 15 puolesta vastaan, tyhjää, hyväksytty. Tarkistus 16 puolesta vastaan, tyhjää, hyväksytty. 17 puolesta vastaan, tyhjää, hyväksytty. Tarkistus 18 puolesta vastaan, tyhjää, hyväksytty. Tarkistus 20 puolesta vastaan, tyhjää, hyväksytty. Kompromissi 12 puolesta vastaan, tyhjää, hyväksytty. Tarkistus 24 puolesta vastaan, tyhjää hyväksytty. Tarkistus 27 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus 28 ja 35 blokkina puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus 36 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus 29 puolesta vastaan, tyhjää, hyväksytty. Tarkistus 30 puolesta vastaan, tyhjää, hyväksytty. Kompromissi 13 puolesta vastaan, tyhjää, hyväksytty. Tarkistus 34 puolesta vastaan, tyhjä, hylätty. Tarkistus 37 puolesta vastaan, tyhjä, hyväksytty. 38 ja 39 blokkina puolesta vastaan, tyhjä, hyväksytty. Tarkistus 40 puolesta vastaan, tyhjää, hyväksytty. Tarkistus 41 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus 42 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus 1 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi 14 puolesta vastaan tyhjää, hyväksytty. Tarkistus kolme puolesta vastaan, tyhjää, hyväksytty. Tarkistus neljä puolesta vastaan, tyhjää, hyväksytty. Sitten loppuäänestys koneäänestyksenä. Äänestys alkaa. Le vote est fermé. Äänestys päättyy. Ja todellinen voitto. 46 puolesta, yksi vastaan, yksi tyhjää. Onnittelut. Alors nous passons maintenant au deuxième. Seuraavaksi toinen ja viimeinen äänestys. Edustaja Tapardellin mietintö lentoliikenteen harjoittamisen yhteiset säännöt yhteisössä. Ovatko kaikki valmiit toista äänestystä varten? George? George? Oletko valmis? No niin, aloitetaan toinen äänestys. Tarkistus neljä puolesta vastaan tyhjää, hylätty. Tarkistus kuusi, ensimmäinen osa puolesta, vastaan, tyhjää, hylätty minusta. Äänestys alkaa, tarkistetaan koneäänestyksenä. Äänestys päättyy. Hylätty. Tarkistus seitsemän puolesta vastaan tyhjää hylätty. Kompromissi yksi puolesta vastaan tarkistetaan koneäänestyksenä taitaa olla hylätty. Äänestys päättyy. Hylätty. Näin ollen tarkistus yksi puolesta vastaan tyhjää. No, taitaa olla sama enemmistö, mutta koneäänestys sitten tarkistetaan, jos alkaa. Äänestys päättyy. No niin, sama enemmistö. 23-25 hylätty. Tarkistus 6 toinen osa. Puolesta vastaan. tyhjä Taitaa olla sama enemmistö hylätty. Selvä. No, tarkistetaan koneäänestyksenä. Äänestys alkaa. Mitäs nyt tapahtuu? Joku protestoi. Äänestys päättyy. Äänestys päättyy. 23.25 sama enemmistö hylätty. Tarkistus 2 selvitty pois. tarkistus 13 puolesta. Tarkistus 13. Sorin. Puolesta vastaan. Tyhjä. Hylätty. Tarkistus 8 ja 9 identtiset. Eli yhdessä puolesta vastaan tyhjää hylätty. Tarkistetaan. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hylätty. tarkistus numero 10 ja 11 yhdessä puolesta vastaan tyhjä hyväksytty tarkistus 12 Adopté, false donc. Non. False if I'm. Est-ce que vous avez. Euh, la page est coupée de l'autre côté. Ah oui, d'accord. Donc oui, cet amendement donc, euh, tombe. No, tämä raukea sitten 15 puolesta vastaan. Tyhjä hylätty, tarkis 14 ja 3 on vedetty pois. Kompromissi 2 puolesta vastaan tyhjä Taitaa olla hylätty, mutta tarkistetaan koneäänestyksenä. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hylätty, sama enemmistö. Tarkistus 5 puolesta. Vastaan. Tyhjää. Taitaa olla hylätty. Tarkistetaan koneäänestyksenä. Äänestys alkaa. EPP on kyllä aika äänekäs. Sieltä liikerintää äänestys päättyy. Hyväksytty. No niin pardon, au Loppuäänestys tästä mietinnöstä. Äänestys koneäänestyksenä. Äänestys alkaa. Loppuäänestys. Loppuäänestys mietinnöstä. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Ja mietintö on hyväksytty äänin 25 puolesta 22 vastaan ja yksi tyhjä ääni. Edustaja Tapardel pyytää puheenvuoroa. Olkaa hyvä. Domnul președinte, a fost un... Uh, Kiitos puheenjohtaja. Tämä oli hyvin vaikea asia. Neuvottelut ryhmien ja komission kanssa olivat hyvin mutkikkaat. Minä olin koko ajan hyvin avoin ennen kaikkea suhteessa komissioon, jotta ongelma Yhdysvaltojen kanssa saatettiin ratkaista, mutta jo alusta lähtien Niin. Niin. Se oli erinomainen ää, äh, tilanne, jossa kävi monia keskusteluja komission kanssa. Ymmärrän oikein hyvin, että he haluavat äh, ratkaista ongelmaa, joka liittyy Yhdysvaltoihin, mutta minusta myös matkustajien oikeudet ja työntekijöiden sosiaaliset oikeudet ovat tärkeitä, sillä me puhu pelkästään Yhdysvalloista, puhumme yhdestä tärkeimmästä säädöstä koskee lentoliikennettä 1008. Kävin keskustelua myös muiden varjestelijoiden kanssa ja on todella yllättävää minulle, että vaikka olin saanut aikaan sopimuksen kansan puolueryhmän kollegan kanssa, he eivät pitäytyneet tässä sopimuksessa ja eivät voi sanoa, että olisi ollut väärässä, koska me lähetimme sähköpostiviestejä, joista näkyy, että meillä oli sopimus minä olin halukas, avoin ratkaisemaan ongelman ja vedin pois jotakin tarkistuksia, jotka olivat hyvin tärkeitä. On valitettavaa, että kansanpuolueen jäsenet toimivat tällä tavoin silloin, kun pitäisi toimia reilulla tavalla. Ja on vahinko, että kohteemme, käsittelemme erittäin tärkeää kysymystä tällä tavalla enemmistö loppuäänestyksessä, jos ei se ole 26 silloin pyydän, että ei aseteta neuvoteltavaksi neuvotteluvaltuutusta eh, neuvoston kanssa, jos ei ole 26 enemmistöä, joten pyydän, että ette aseta äänestykseen tätä neuvotteluvaltuutusta neuvoston kanssa. Bien, bien. Merci, euh, madame la Kiitos, eh, arvoisa esittelijä. Eli ei siis äänestettäisi tuosta neuvottelumandaatista vai? No selvä. Tähän päättyy äänestystuokiomme. Nämä kaksi mietintöä nyt siirrymme eteenpäin seuraavaan kohtaan äänestyslistalla, joka on Daniela Ajuuton mietintö. Tietynlaisia jäsenvaltojen välisen tavaran yhdistettyjä kulutuksia koskevat yhteiset säännöt. Äänestyksen jälkeen on hieman hälinää, joten odotetaan parisen minuuttia, että poistutte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 Oui, oui, Madame Foster. Est-ce qu'on laisse sortir? Foster, annammeko heidän poistua ensin? Point of order. Anteeksi, työspuheenvuoro. Minun tulkauksessani, kun puhuimme siitä, että äänestys viettäisiin neuvoston, kuulin hiukan epäselvästi, siis kun tevesimme äänestyksessä, siis neuvoston esittelijä mainitsi tämän, aivan, tämän erityisen luvun. Voisitko nyt selventää? ellemme äänestä tässä valiokunnassa, ja ellei tulos ole kaksi kuusta tai enemmän, silloin emme voi mennä trilogin. Voiko joku selventää tämän kohdan minulle? Otherwise. Muutoin en, en ymmärrä, miten tämä muuten voisi muiden ryhmien mielestä mennä trilogiin neuvostossa, hoidammeko tämän näin. Mutta tämä ei tullut sitten selväksi puheenvuoron kommenteista. Meidän pitäisi vain äänestää koska ei tästä ole mitään erillistä sääntöä. Jos enemmistö haluaa trilogin, niin sitten näin vaan on, ja sitä äänestetään. Euh, euh, euh, Itse asiassa en usko, että tässä niin sanottua sääntöä liittyen tuohon mandaattiäänestykseen, joka olisi ehtona sille, että tuo, tuosta mandaattista äänestettäisiin mietinnön jälkeen, kun mietinnöstä on äänestetty, niin äänestetään mandaattista Kysymys kuuluu, että no, nyt saatiin esittelijän selitykset. Se osoittaa, että on pientä ongelmaa. No se ei muuta mitään äänestyksessä tietenkään, mutta koordinaattorit eivät ole kaikki läsnä. Hän on ehdottaisimme, että no, keskustellaan sen koordinaattorin kanssa sitten äänestetään myöhemmin seuraavassa valiokunnan kokouksessa tästä. Tietän, että myös manteesta voidaan silloin päättää. Eli tässä on kyse viivästyksestä, mutta tässä ei ole mitään sellaista sääntöä, että tämän huomioon tuon tulossa pitäisi lykätä. Back. The way... Onko vielä palata tähän? Niin ehkä koordinaattorit eivät ole täällä paikalla tai ei, mutta ei sillä ole mitään merkitystä. Meillä on, me olemme valiokunta, me olemme päätösvaltaisia. Ymmärrän kyllä tämän turhautumisen esittelijän kohdalla. Tämä ei ole mikään henkilökohtainen kysymys myös tietenkään, mutta suuri enemmistö täällä, enemmistö täällä salissa, ryhmissä on äänestänyt tätä mietintää vastaan. Jos me sitten vain automaattisesti viemme asian täysistuntoon, niin silloin meidän me teemme samoin omissa ryhmissämme. Minusta tämä on ajan haaskuuta. Parasta on äänestän niin, että me viedään trilogin, koska silloin on komissio, neuvosto ja esittelijä yhdessä ja silloin keskustelua voidaan viedä eteenpäin ennen kuin se sitten menee täysistuntoon. Tämähän tietysti riippuu täysin teistä, mutta se oli se normaali prosessi. En ymmärrä, miksi tänään toimittiin eri tavalla, että ei, ei äänestettykään trilogin viemisestä niin kuin yleensä. Tällainen vain kommenttina. Tässä on pieni ongelma. Edustaja Foster. Puhun hitaasti. Tässä on nyt pieni ongelma. Tietty määrä on poistunut nyt salista. En ole varma. Ja jos nyt äänestetään, että saattaa taas sama enemmistö, sama kanta. Joten minusta, no vaikka olisi sopimus, sopu, niin että saataisiin tuo mandaattisopu nyt, no ehkä on parempi lykätä tämä seuraavaan valiokunnan kokoukseen. Sekä kun sitä on keskusteltu ehkä varjostelijoiden ja koordinaattorin kanssa, mutta se, mitä tärkeää nyt on, että kun tietty määrä ihmisiä on poistunut salista ja sitten äänestystulos muuttuisi. Olen pahallani, mutta en ole tarpeeksi nopea ehkä Antaisin teille puheenvuoroa. Tämä meni ihan nopeasti suhteessa äänestyksen. Tämä ei muuta mitään periaatteessa ja tapauksessa sama enemmistö saataneen tai saada ehdoton enemmistö valiokunnalta myös sanotaan äänimääriä. Il faut qu'on ait une majorité aussi absolue en nombre de... Ehdoton enemmistö myös valiokunnan äänistä, joten anna puheenvuoron teille mutta olisi parempi siirtää tätä. No niin, sieltä olkaa hyvä. Well, Chair, I don't think you've done anything wrong at all. Johtaja, ette mielestäni tehnyt yhtään mitään väärin. Rova Foster on väärässä, koska 69c-säännössä selvästi todetaan, että valiokunta voi. Ja sanotaan, että sen pitää tai täytyy. Ehkä Rova Foster sen pitäisi lukea vähän sääntöjä. Etodi, etodi, etodi. Hetkinen, hetkinen. Ihan nyt vilpittömästi. Tai minut. Hetkinen. Ei tässä ole mitään oikeut, oikeuteen liittyvää ongelmaa. Eli voimme siirtää täällä siitä, että tuota äänestystä puheenjohtaja voi sitä lykätä. Kysymys kuuluu, että muuttuuko tämä sitten perustalta tasolta, muuttuuko mandaatti vai ei. No, mutta jos äänestäisimme nyt, niin tässä tilanne muuttuu, sillä tietty määrä on poistunut salista. Ja minusta olisi mahdollista saada sama päätäntävalta tuolle mietintöäänestykselle kuin mandaatille. Se on selvää toiseksi. Ihan hyvin voidaan nämä kaksi erottaa toisistaan kaksi äänestystä tässä. Kuten sanoitte, juuri näin on. Eli voi tai olla, voi äänestää tällä äänestämättä, joten ehdotan Eli että tuo mandaattiäänestys siirretään seuraavaan kokouksen Kramer. Oh, this is ja ich will mal sagen... Niin haluan vain todeta vielä kerran, että Jakob Lunde sanoi alussa, että oli hyväksyttävää se, että äänestyslistat saadaan hiukan liian myöhään, eikä voida kunnon keskustelua asioista. Suuremmassa ryhmässä tämä on vielä suurempi ongelma. Nyt kollega Zabade sanoi vielä, että eh, tiettyjä äänestyksiä olisi nyt vielä selvittää. Hän oli hiukan yllättynyt siitä, eh, miten asioista ei ollut sovittu. Olisi ollut parempi, jos äänestystä olisi ollut ollenkaan. Todellakin olisi ensin äh, toiminut niin, että olisi selvitetty asia, että tulevaisuudessa tällaisia äänestyksiä ei pitäisi enää vielä lävitse, koska jos on vain hiukanen äänestystä äänestyslistaa, niin voi käydä keskustelua asioista. Ja ymmärsin, että kaikki ryhmät eivät ole edes mukana keskusteluissa. Se ei kyllä toimi, ja tämä on nyt sitten tulos tästä. No, no, me, äh, monsieur Kramer. Edustaja Kramer, kuuntelin edustaja Dalundea ja sitten kuuntelin teidän vastauksen ja kukaan ei tässä salissa pyytänyt sitä, että siirrettäisiin äänestystä. Joten näissä olosuhteissa pitää kuitenkin pysyä johdonmukaisena. Kuulin, mitä edustaja Dalunde sanoi. Se oli perusteltua. Sitten kuulimme vastauksen esittelijältä. Ja kukaan ei sanonut, että äänestystä pitäisi lykätä. Olisin niin sanonut sitten. Joten Tällä on muita kysymyksiä, no on tässä ollut hankaluuksia, mutta kuitenkin tästä on ihan hyvin. Van Dalen. kiitoksia. Mielestäni, mitä tästä nyt voidaan oppia, on seuraava asia. Esittelijä ehdotti, ettei äänestettäisi trilogista, jos tämä jos hän sanoi, että silloin oltaisiin voitu sitä äänestää. Nyt ei näin käynyt ja nyt seuraan teidän selitystänne ja on, muut ovat puhuneet suuntaisesti ja sitten meidän pitää tehdä päättää tästä asiasta ja miettiä, miten seuraavalla kerralla toimitaan. No, niin, no kun on tämmöisiä ongelmia, jos asiat tapahtuvat tällä tapaa, niin se on tilanne erityislaatuinen, koska ihmiset sitten tulevat äänestämään, sitten poistuvat salista ja tämä ei tarvitse tätä valiokunta ja tämmöisen normaalista. Kun on taas ongelmia, niin ei ole mitään väärää pohtia hetken aikaa näitä kysymyksiä. Ei siinä ole mitään väärää. Ei se nyt muuta poliittisesti äänestystä. Se, mitä kaikki voivat hieman levätä ja sitten pohtia asioita ja sitten minusta tämä äänestys kaikki hyväksyvät, että se järjestetään. Käytiin ihan normaalissa oloissa. Sillä täällä on mandaatti ja no esittelee ilmaisi kantansa siitä. Ja nyt on näihin pieni hengähdystauko, joka ei muuta mitään. Ja kuulin, mitä Foster sanoi, mutta pitää sanoa, että no nyt kun sali hieman tytyi, niin tämä on mahdotonta äänestyttää. Tässä olisi ollut sitten ihan legitiimiä vastustusta. No niin, kaikki tämä on nyt kirjattu. Nyt ehdotan, että siirrymme seuraavaan kohtaan. Eli aiuton mietintö, yhdistetyt kuljetukset jäsenvaltioiden välillä tavaroiden osalta. Ja annan puheen vuoroviideksi edustaja Ajuutolle, jotta hän voisi puhua mietintöluonnoksestaan ja poliittisesta kannasta. Tämä YouTube, se Edustaja Ajuto, olkaa hyvä. Grazie, buongiorno presidente. Cari colleghi, aspettiamo magari... Kiitos. Hyvää Huomenta, hyvät kollegat. Ehkä minun pitäisi hiukan odottaa, kunnes kaikki ovat poistuneet salista, jotka haluavat lähteä salista. Minä käsittelin tätä direktiiviä, joka liittyy yhdistettyyn liikenteeseen, ja, ja olen pyrinyt ottamaan huomioon eri kannat, talouden toimijoiden kannat, mutta myöskin kansalliset tarpeet ja myöskin kansalaisten näkemykset. Minä olen täydentänyt ensimmäistä tekstiehdotustani niin ja pyrkinyt saattamaan sen sopusointuun sen kanssa, mitä komissio on ehdottanut. Ja tässä on vielä jotakin näkökantoja, jotka pitää selvittää ja toimenpiteitä, joita voidaan ehdittää, jotka liittyvät yhdistettyihin kuljetuksiin. Ensimmäinen koskee määritelmää. Ja todellakin haluaisin tehdä paremman eron sen sellaisen äh, kuljetusmallin osalta, jossa mukana on kuljettaja, jossa ei ole lähetettyä kuljettajaa. Miten ottaa myöskin huomioon 400 tonnin äh, peräpaunut, ja tässä pitäisi ottaa huomioon myöskin direktiivi, joka koskee mittauksia ja myöskin ja sitten mitä tulee osa äh, osuuksiin tielöydön etuus on 150 kilometriä. Tämä 20 prosentin vaihtoehto minusta on välttämätöntä selvittää se vaihtoehto, että seuraava äh, terminaali voidaan saavuttaa, jossa tällainen äh, uudelleenlastasolla tapahtuu, että tämä yhdistetty kuljetus on tärkeää, tästä voidaan siis vain puhua niistä, jossa, jotka täyttävät nämä reitit, jotka vastaavat EUn vaatimuksia, niin pitäisi kuulua tämän vaikutusalaan. Mitä tulee sitten kannustimiin, yhdistettyihin kuljetuksiin, niin siinä on olemassa joitakin mahdollisuuksia. Ensinnäkin investointien tukeminen, sitten myöskin on mahdollisuus verohelpotuksiin ja poikkeuksiin sektorille. Investoinnit ovat välttämättömiä, koska ei ole olemassa mitään yhtenäistä infrastruktuurin jakautumista koko EUn alueella. Terminaalilukumäärä on lisättävä, seksi on välttämättä myöskin parantaa niiden saavutettavuutta. Ja tämä on sellaista, mistä jäsenvaltiot ovat vastaamaan, mutta vaadimme myöskin sitä, että jäsenvaltiot huolehtivat siitä, että ne tarttuvat toimenpiteisiin infrastruktuurin parantamiseksi. sen kaikkea kun lähdemme liikkeelle siitä, että eurovinjetti <clears throat> direktiivin myötä, eh, sen uudelleenkäsittelyn myötä valtioiden tulot kasvaisivat. Sen lisäksi olisi toivottavaa myöskin pohtia mahdollisia helpotuksia, jotka liittyvät nykyisiin tuki säädöksiin. Etenkin siinä tapauksessa, että investoinnit eivät kata yli 35 prosenttia kokonaissummasta. Kysymys on siis alentuista maksuista niille liikenteen toimijoille, jotka käyttävät yhdistettyjä kuljetuksia. Yksi asia, joka myöskin on tärkeää, on kabotaasi ja kuljettajien lähettäminen. Kabotaasi on toimenpide, joka luonnollisesti tarjoaa houkuttimia yhdistetylle kuljetukselle, mutta me tarvitsemme kuitenkin määritelmässä selkeyttä niin, että tätä mm, ei voida väärinkäyttää niin, niin, että se voisi johtaa laittomaan kabotaasiin. Mitä tulee työntekijöiden lähettämiseen, siitä on totta kai tärkeää, että pätevät ne normit, jotka takaavat eh, sosiaalisen suojelun tiellä koskevilla matiakosuuksilla. Ja mm, tärkeää, että pääsemme pian tilanteeseen, jossa ei enää ole paperiasiakirjoja, jotta valvonnat muuttuvat nopeammiksi. Jäsenvaltioiden täytyy tästä syystä myöskin hyväksyä sellaiset asiakirjat, jotka ovat digitaalisessa muodossa. Loputavoitteena on se, että meillä on sellainen ehdotus, joka ottaa huomioon kaikki vaatimukset, joita osapuolet ovat esittäneet, kaikki oikeudet pitää ottaa huomioon ja todellakin pitää saada aikaan kannustimien sektorille, jotta tämä tapa tulee lisääntymään. Kiitos sitten varjoesittelijät EPPn puolesta edustaja Schmidt. Ja herzlichen Dank. Kiitos. Ja kiitos myös esittelijälle tästä hyvin tasapainosta esimerkiksi vasta vaikka jossakin kohtaa meidän pitää jättää tarkistuksia. Periaatteessahan puhutaan suht koht suuresta ongelmasta tai korkeasta tavoitteesta, sillä no, tämä on kunnianhimoista myös siksi, että intermodaaliset kuljetusketjut ovat hyvin monimutkaisia ja kalliita, en, kalliimpia kuin puhtaasti tieliikenne – No, tässä pitää ottaa monenlaisen kulutuksen direktiivin hyödyt ja 150 prosenttia tämmöisen kalliimpaa kuin puhdas No, odotusaja terminaaleissa ja myös terminaalien saatavuus ovat pullonkauloja. Kapasiteetti puuttuu tässä terminaaleissa, joka tekee tilanteesta hankalan. Haluaisin Tämä vain ihan sivulla asiana tässä. Esimerkiksi Brennerin tunneli Itävallassa, josta tulee on tällainen paikka. Sitten mitä puhutaan tonni luvusta, eli niin meillä on tässä ongelmana, joka on puuttuva infrastruktuuri ja sitten nämä korkeammat hinnat. Ja jos omat tavoitteemme tässä saa, tai me haluamme saavuttaa, niin sitten pitää puuttua siisti markkinatoimintaan ja tästä ongelmaakaan teillähän. Nyt jo on paljon kilpailua rautateillä huolimatta vapautuksista yli vuotta sitten kilpailu on edelleenkin vaatimatonta. Tässä on nähty ympäri Eurooppaa, miten absurdi tilanne on, että Ranskassa on ollut liian vähän veturkuljettajia, jotka puhuvat kieltä. No tämä vain sivuhuomautuksena. Vinjettenrichtlinie und kun puhutaan eurovinjettidirektiivistä, lähetetyn työntekijän direktiivistä ja kabotaasi direktiivistä ja puhun siitä, miten siirrytään teiltä kohti kalliimpaa ja protektionismi, protektionistisempaa rautatieliikennejärjestelmää, niin haluaisin kiinnittää huomioon siihen, että pitäisi tuoda nyt rautatiet teiden tasolle. Amerikkaa tässä usein siteerataan siellä tuo liikenne kulutus toimii, koska siellä myös tavaraliikenne toimii raiteilla ja teillä. Euroopassa tarvitsemme halvempaa liikennettä, voi pysyä kilpailukykyisenä ja EPP tukena kaikkia toimenpiteitä, jotka tekevät rautatieliikenteestä kilpailukykyisempää, sillä rautatien pitää parantua, ei niin, että halvennetaan teitä. Tästä pitää keskustella paljon, se ei mistä vastaa oikeaa ratkaisua. Kuitenkin esittelen lähestymistapa on oikea, suuntaan menevää, mutta ongelmat, jotka liittyvät siihen, että siirrytään teitä teille, eivät pelkästään myötä ratkea se, niin kun yhdistetty kuljetus on kalliimpaa loppukuluttajalle ja asiakkaalle ja monimutkaisempaa rahtikuljetukselle, niin kauan uskon, ettei tule olemaan todellista modaalista muutosta. Haluaisin ottaa esille sen, että mitä tulee Eurostatin, no me emme ole saaneet siltä tietoja yhdistetystä kuljetuksesta. Digitalisoinnin, niin kuin esittelijä sanoi, Se pitää viedä eteenpäin ja tukea sitä. Ja tätä pitää olla täytäntöön samalla tapaa kaikilla ympäri Eurooppaa. Nämä ovat pieniä asioita, joiden myötä yhdistetty kulutusta voidaan tehdä houkuttelevampaa, kuten sanoin. Tällä lailla tuemme esittelijän ehdotuksia. Kiitos. Merci, Kiitos, edustaja Schmidt. STn puolesta sitten edustaja De Monte. Grazie presidente. Kiitoksia puheenjohtaja. Grazie Presidente. Innanzitutto desidero ringraziare. Kiitos puheenjohtaja. Ensin haluan kiittää kollega Daniela Ajuta työstä näin tärkeällä sektorilla ja tavoitteenamme on parantaa liikenteen ja kulutuksen tehokkuutta ja saada aikaan to- aidosti intermodalista liikennettä. Siksi meidän pitää parantaa logistiikkaa, niin että tieliikenne tulee kevyemmäksi, tehokkaammaksi, sitä vältetään ruuhkautumisia, mutta myös pystytään vähentämään päästöjä. Akustista haittaa pitää myös pystyä vähentämään ja sitten tietenkin myös onnettomuuksia. Tässä pyritään laajentamaan sovellusalaa kattamaan myös kansallinen liikenneala. Ja kiistatta tämä johtaa siihen, että enemmän käytetään yhdistelmä liikennettä hyväksi, yhdistettyjä kuljetuksia. Ja direktiivin otsikko kyllä tässä pitäisi muuttaa. Ja sitten se seikka vielä, että mehän tulemme puhumaan tilanteesta jäsenvaltioiden sisällä myös niin, että otamme huomioon kolmansien maiden aspektin, se pitää tulla selväksi. Sitten tässä on viittaus 100, 150 kilometriin tai 20 prosenttiin. Mielestäni tämä voisi synnyttää erilaista tulkintaa, emmekä halua minkäänlaista sekannusta synnyttää tieliikenteen kohdalla, joten olisi oikein esittää selkeämpiä kriteerejä. Esimerkiksi pitäisi identifioida kynnys vaikka korkeammalle tasolle, ehkä 250 kilometriä, mutta puhutaan siis vain tieliikestä. Puolan digitalisaatiota, tiedonsiirtoa, datan siirtoa, mitä tulee yhdistettyihin kuljetuksiin ja transaktioihin, joiden kohdalla tieteä, tietoa pitäisi siirtää yhteen toimivissa järjestelmissä. Mitä sitten tulee taloudellisiin seikkoihin, mielestäni jäsenvaltioiden huomio pitää myös ottaa huomioon. Kiitos ECR Sotowski, olkaa hyvä. Panie przewodniczący, Chciałbym w imieniu naszej grupy podziękować pani poseł Ajuto za przygotowanie. I to z Ryhmän puolesta haluan kiittää edustaja Juttoa tästä mietinnöstä. No, yhtä asiaa lukuun on hyvä vastaus komission ehdotukseen. Olemme täysin samaa mieltä siitä, että yhdistetty kuljetus, sitä pitäisi kehittää entisestään, myös keskitymme kolmeen asiaan. Meidän tulee paremmin määritellä aspektit ja poikkeukset. Meidän tulee investoida infraan ja meidän pitää digitalisoida valvontajärjestelmä muuttaa. Minulla on vaikutelma nyt siitä, että sosiaaliset vaatimukset saattaisivat aiheuttaa vakavia ongelmia sille, että kehitetään entisestään kuljetusverkostojamme, liikenneverkkojamme. Ja liikennehän on tärkeä osa tätä verkostoa että tarkastukset tuovat paljon byrokratiaa, joka tuo lisää kuluja. Tämä ei ole hyvä malli eurooppalaisille palvelumarkkinoille. Sen vuoksi haluan korostaa, että meistä sitten katetaan tällaiset tienpätkät tämän direktiivin myötä, tällaisen direktiivin myötä. Meistä tätä ei voida hyväksyä niin kuin ehdotettu mietinnössänne. Toivottavasti jatkokeskustelussa pohjois voimme löytää vähemmän rajoittavan ratkaisun ja sellaisen, joka on ystävällisempi liikenneyhtiö. Kiitos. Kiitos Sotovski. Edustaja Bilbao sitten seuraavaksi. Yes, Huomenna kiitoksia puheenjohtaja. Ensinnäkin olemme samaa mieltä. Haluamme myös kiittää esittelijätyöstä. Olemme samaa mieltä siitä, että pitää parantaa määritelmiä ja mahdollisia poikkeuksia, poikkeuslupia, koska niin kuin keskustelimme asiasta ensimmäistä kertaa, on erilainen tulkinta yhdistetystä kulutuksesta eri jäsenvaltioissa. Tämä on ihan ensimmäinen asia, johon, joka pitää selventää. Olemme samaa mieltä siitä, että täytyy vahvistaa digitalisaatiopuolta järjestelmässä, käyttää sähköisiä mekanismeja, että voidaan yksinkertaistaa hallinnollisia prosesseja, byrokratiaa vähennetään tätä kautta ja saadaan aikaan myös ennen kaikkea enemmän avoimuutta toiminnasta yhdistetyn kuljetuksen alalla. Olemme samaa mieltä siitä, että täytyy parantaa eh, investointeja, mutta siitäkin olemme samaa mieltä, että tarvittaisiin ehkä hiukan enemmän tietoa eh, infrastruktuuriavustuksista, koska on, kuullaan sellaisia ääniä sektorilta, ainakin joistakin maista, joiden mukaan yksityiset investoinnit, joita parlamenttikin täällä pyrkii kannustamaan, niin ne kyseenalaistetaan tavallaan, kun tehdään infrastru- rinnakkaisia infrastruktuureita julkisessa mielessä, joten meidän pitää puuttua myös tähän kysymykseen. Ja jos ei saa aikaan uusia eikä rakentaa infrastruktuuria käytetä tarpeeksi. Sitten mitä tulee kabotaasiin ja lähetettyihin kuljettajiin, niin uskon, että meidän pitää kiinnittää aivan erityistä huomiota tieliikennepakettiin, josta tässä nyt keskustelemme, ja tarkastella, miten me edistymme määritelmissä ja kabotaasin, kabotaasin ratkaisuissa, kun on kyse kuljettajien lähetyksestä Tämä pitää käsitellä rinnakkaisesti tämän mietinnön kohdalla. Tämä mietintö ei voi ohittaa sitä, mitä muualla on, muissa yhteyksissä on tehty. Siksi meidän pitää erityisesti ponnistella, jotta voidaan ottaa tässä huomioon saadut edistysaskel. Olemme myös samaa mieltä siitä, että jäsenvaltioiden täytyisi antaa meille hiukan enemmän tietoa. Meiltä puuttuu tietoja, tilastotietoja riittävässä määrin, että nähtäisiin, mikä sektoritilanne oikein on minkälaisia edistysaskeleita viime vuosina on saatu aikaan ja tietenkin täytyisi harjoittaa suurempaa valvontaa. Mitä tulee sitten kannustimiin, jotta käyttö tehostuisi, niin uskon, että meidän pitää suhtautua tähän tietyllä varovaisuudella sitten kun määrittelemme nämä muut kysymykset, jotka tähän liittyvät. Jälleen kerran tarvitaan johdonmukaisuutta yksityiselle kuljetukselle ja, ja otetaan huomioon toimenpiteet, jotka tähän mennessä on hyväksytty ja minkälaisia strategisia hankkeita tapahtuu eri jäsenvaltioissa. Me, meidän pitäisi jälleen kerran vaatia tiettyä johdonmukaisuutta täytäntöönpanossa ja aikataulujen noudattamisessa. Mitä tulee tnt verkostoihin joissakin maissa ne edistyvät hyvän vauhtiin ja mielestäni yhdistetyt kuljetukset ei tule toimimaan tarpeeksi hyvin, se ei tule kehittymään tarpeeksi hyvin, jos emme jälleen kerran vaadi sitä, että johdonmukaisella tavalla toimitaan suhteessa muihin liikenne, liikennekysymyksiin. Joten otin tässä puheenvuorossani esille myös joitakin tarkistuksen aiheita, joita ehkä tulemme tekemään, jotta voimme parantaa yhdessä mietintöä. Olen varma, että Tästä tulee hyvin tehtyä työtä, niin kuin yleensäkin rouva Ajuton kohdalla on ollut. Kiitos. Kiitos, edustaja Bilbao. Seuraavaksi edustaja Dalunde, Vihreät. Thank you, Chair, and thank... Kiitos puheenjohtaja ja kiitos esittelijä Ajutolle hyvin tehdystä luonnoksesta, joka sisältää monia myönteisiä elementtejä. Haluaisimme kuitenkin lisäselvitystä siihen, miten lisättäisiin tätä enimmäis maantieosuutta ja myöskin joustavuutta jälkitarkastuksiin. Olemme yhtä mieltä myös poikkeuksista, jotka liittyvät maantieosuuksiin kapotaasisääntöjen osalta, koska tämä voi olla porsaanreikä kapotaasisääntöjen kiertämiseksi. Tärkeää on, että tapahtuisi siirtymistä kuljetuksessa pois teiltä. Haluaisin myöskin, että integroitaisiin paremmin tähän myöskin sisävesiväylät tähän tekstiin. Kiitos. No, Madame Gratz van der on der no. Edustaja Gratz Vanderen, kiitos. Puhuimme jo siitä, että tämä tavoitteena pitäisi olla, että siirtäisiin teiltä kohti radetta ja että olisi mukana ympäristöllisiä toimijoita tässä ehdotuksessa. Tämä ei ole niin selkeästi esitetty, että tässä pitäisi edistää tuota tapaistettua kuljetusta päinvastoin tässä olisi paljon liberalisointia tieliikennekuljetuksille ja teistä tulee vain houkuttelevampi tämän myötä. Näin ei saisi olla. Tässä pitää jättää vielä tiettyjä tarkistuksia. Meidänkin mehän puhuimme tästä jo 20 prosenttia kokonaisreiteistä muun muassa. Lisäksi olisi vielä mainita, että sosiaaliset ehdot ja palkkamääräykset lähetetyille työntekijöille ovat myös tärkeässä osassa – ja liikkuvuuspaketti ykkösessä, tästä on keskusteltu jo, mistä on tärkeää, että tässä pohditaan nyt myös näitä työntekijöitä ja kaavoita-asiakin pitää käsitellä. Tässä pitää keskustella täysimääräisesti ilman poikkeuksia. Kiitos. Kiitos, edustaja Grans Wanders. Ei ole muita puheenvuoropyyntöjä. Näin ollen pyydän komissiodustaja Sander Matro on täällä DG Move-pääsystolta. Voisitteko esittää kantanne komission puolesta. Olkaa hyvä. Thank you. Thank you, Chair, for this possibility. Kiitoksia puheenjohtaja tilaisuudesta käsitellä mietintöä. Olemme komissiossa tästä tähän kovin tyytyväisiä. Suuri enemmistö tarkistuksista, joita esittelijä ehdottaa, pyrkivät selventämään, edelleen vahvistamaan komission ehdotusta sen tavoitteiden mukaisesti. Tässähän halutaan edelleen edistää yksityisten kuljetusten käyttöä, kehottaa saada jäsenvaltiot tukemaan vielä enemmän ja yksinkertaistaa myös sääntöjä ja niiden täytäntöönpanoa ja välttää väärinkäytöksiä. Tässä hengessä aivan erityisen iloisia olemme tarkistuksiin, jotka säilyttävät tämän määritelmän ja lisäävät sellaisen mahdollisuuden, että että pidetään yhteys lähimpään rautatieterminaaliin, jos sellaista ei ole aivan lähellä. Tässä otetaan tällainen iso alue eri terminaalien, terminaalien omaksi alueeksi, koska jos tiukasti tulkittaisiin tieosuuksia, se voisi vaikuttaa vastakkaisella tavalla ja näin rekat palaisivat jälleen teille, maanteille, eikä vain näihin yhdistettyihin kuljetuksiin. Olemme myös tyytyväisiä siitä, että on vahvistettu digitalisaatioaspektia meistä. Tämä auttaa suuresti, jotta vältetään tällaisia väärinkäytöksiä ja varmistetaan, että operaatiot ovat yhdistettyjen kulutusten äh, kaltaisia toimia, eikä sitä käytä minkäänlaisen porsanreikän, niin kuin täällä tuli esille. Ja vielä lopuksi meistä on hyvä Tämä ehdotus, että lisätään erityinen ilmoitusvelvollisuus jäsenvaltioille ja ja tuetaan lakisääteisyyttä. On hyvä kehottaa jäsenvaltioita olemaan aktiivisempia ja kannattamaan yhdistettyjä kuljetuksia. Tarkistuksissa on aspekteja, joita ei käsitellä komission ehdotuksessa, kuten valtion tuet tai ilmoitukset tai työntekijöiden lähettämissäännöt. Panemme merkille nämäkin ehdotukset, mitä tulee sosiaalisiin sääntöihin. Ne liittyvät myös yksittäisiin kulutuksiin. Meistä on tärkeää säilyttää symmetrisyyttä sääntöjen kohdalla, joita sovelletaan kansainvälisesti yhdistettyyn kulutukseen ja niitä jota sovelletaan vain yhdistyskuljetuksessa tieliikenteen yhdellä kansainvälisesti, koska tämän tyyppiset operaatiot tällä hetkellä kilpailevat keskenään. Kaiken kaikkiaan haluan vielä kiittää näistä ehdotuksista ja tehdyistä tarkistuksista. Kiitos. Kiitos komissio. Edustaja Aiuto, olkaapa hyvä. Loppupäätelmät. Sì, allora ringrazio i colleghi. Minä haluaisin kiittää kollegoja siitä, mitä he täällä mainitsevat Vielä kerran haluaisin lyhyesti tarttua joihinkin puheenvuoroihin. Mitä tulee näihin ex post, tähän ex post valvontaan? Nyt niin, valitettavasti puhujan mikrofoni on pois päältä. Oh, Scusate non avete sentito nulla, immagino. <laughs> da capo allora. Niin. Joten näistä jälki, tästä jälkivalvonnasta. kyse ei ole mistään lisäyksestä, vaan on vain todettu seuraavaa. Jotkin asiakirjat voidaan myös esittää jälkikäteen, jos ennen kuin kuljetus on tapahtunut käytännön syistä. Tätä kautta voitaisiin hiukan vähentää byrokraattista taakkaa. Ja tämäkin voi olla houkutin sille, että lisätään yhdistettyjä kuljetuksia. Mitä tulee pelkoon siitä, että tämä johtaisi tavallaan maantieliikenteen vapauttamisen päinvastoin? Me toimimme sen puolesta, että tavaroita kuljetettaisiin niin pitkälle kuin mahdollista rautateitse. Me lähdemme itse asiassa liikkeelle siitä, että on olemassa tämä yhdistäminen, mikä mahdollistaa sen, että kuljetukset ovat mahdollisia tiellä viimeisellä osuudella. Tavoitteena on nimenomaan luoda tällaisia houkuttimia, jotta syntyy yhdistettyjä kuljetuksia. Jos tällaisia houkuttimia on olemassa, niin voisi ajatella vaikka sitä tilanne tällä hetkellä on se, että tavaroita kuljetaan pääasiassa maanteitse, koska se on yksinkertaisempaa. Totta kai on olemassa tiettyjä pullonkauluja, mutta meidän pitää huolehtia siitä, että yritykset kuitenkin päättävät hyödyttää, hyödyntää tätä yhdistettyjen kuljetusten mahdollisuutta. Odotamme olla tarkistuksia ja sitten sen jälkeen voimmekin tehdä yhdessä työtä niin, että voimme tehdä sellaista tekstiä, joka on sisällöltään niin runsas kuin mahdollinen, niin että tämä uusi liikennemuoto saa asianmukaisen tuen. Kiitos, tähän päättyy keskustelu. Tarkistukset pitää jättää viimeistään 16.5.2018, mihin aikaa, ehkä 12. Kello 12, 16.5.2018 tarkistusten jättämisen määräaika äänestysvalikunnassa 10.7. Olemme hyvin aikataulussa. Olemme siitä seuraavaan kohtaan esityslistalla joka on rautatieliikenteen matkustajan oikeudet ja velvollisuudet uudelleen laadittu teksti. Annan puheenvuoron heti esittelijälle edustaja Liberatskille. Näin hänet tuossa hetki sitten. Tuossa hän onkin. Boguslav, ole hyvä. President Dominik. Kiitos puheenjohtaja Dominik. Puhun lyhyesti ensinnäkin vain 190 sivua. Hieman alle 650 tarkistusta. Tärkeimmät osa-alueet, ovat tunnistaneet, no niitä on käsitelty varjostelijoiden kanssa, sidosryhmien kanssa. On 20 eri kokousta ollut yhteensä. Lounassa tapaamisia on ollut, keskusteluja yksittäisiä tapaamisia, ryhmäkokouks- ryhmätapaamisia ja myös se sivu, varjostelun tapaamisia. Kommentoin seuraavaa ensinnäkin. Tämä astus on saanut paljon näkyvyyttä. Suostumme siitä, tai siitä, että puhutaan miljardeista ihmisistä, joihin vaikuttaa, vaikuttaa suoraan tämä asiakirja. Toiseksi haluamme huolehtia tasapainosta vasta, eli haluamme taata laadukkaat palvelut ja asettaa velvoitteita ja vastuita palveluntarjoajille. Mutta lisäksi haluamme pitää mahdollisuuden yllä tarjota palveluita, eli meidän eh, pitäisi ottaa käyttöön toimenpiteitä, sääntelyä, joka sallisi esimerkiksi sen, että rautatieyhtiöt voivat toimia tehokkaasti ja pitää tuohon myös matkustajan oikeudet. Ihmiset haluavat kokea suojaa ja aikomuksemme on suojella ihmisiä, suojella matkustajia, mutta lisäksi emme aio vahingoittaa toimijoita, yrityksiä. Tässä on mukana kolme osapuolta. Ne, jotka vievät matkustajia eteenpäin, jotka suorittavat palveluita infrastruktuurialalla, erityisesti rautatie, asemilla, ja sitten ne, jotka ovat markkinakonsolidoijia, eli lippujen myyjät esimerkiksi, ja sitten vammaisten pitää myös huomioida. He ovat hyvin, hyvin tärkeitä. Tässä on tärkeitä asioita, joita on nostettu esille tässä, jota on hyvin kiitollinen ja tyytyväinen yhteistyöstä sidosryhmien kanssa, varjostelijoiden kanssa ja yksittäisten valiokunnan jäsenten kanssa tehtävän yhteistyöhön. He ovat antaneet suuren panoksen tähän kaikkeen. Odotan innolla kivoja, tehokkaita työtuokioita heidän kanssa, kun valmistellaan kompromisseja. Steve tiivistetään näitä tarkistuksia, ja toistan minun ideani on, että saadaan tasapainoinen, hyvin valmisteltu asetusaikaan, joka lopultakin sallii sen, että rautatie liikenteen osuus markkinoista kasvaa, eli että ihmisiä kannustetaan käyttämään junia, ja jotta pitää varmistaa myös, että palvelut paranevat. Kiitos puheenjohtaja, kiitos huomiosta. Merci, euh, Boguslav. Kiitos, Boguslav. Seuraavaksi päästään ääneen varjoa. Esittelyt eri ryhmistä autetaan tohtori Myseliestä. EPP. Kiitoksia puheenjohtaja. Kiitän teidän johdannostanne. Osui oikeaan. Tämä on todella kiinnostava aihe. Kiitän esittelijää, varjoesittelijöitä, koko valiokuntaa tarkistuksista äh, asetuksen uudelleenlaatimisessa. Yli 600 tarkistusta on siis tehty enemmän kuin koko liikkuvuuspaketissa. Ranskan käyttäjät kuitenkin tällä hetkellä kärsivät äh, lakoista tällä hetkellä. Tämä on vahva merkki siitä, että euro, jonka, vahva merkki, jonka Euroopan parlamentti lähettää, halutaan äh, suojella matkustusonkkeen käyttävät rautateitä tarkistuksista, joita on tehty. Ne ovat varsin lupavia ja on varmaa, että helposti esittelijän kanssa pystymme tekemään niistä kompromisseja, jotka heijastelevat valiokunnan pyrkimyksiä matkustajien hyväksi. Niin kuin viime kokouksessa totesimme, niillä kaikkein tärkeintä kohtaa asetuksessa on katettu hyvin tarkistuksilla. Panen merkille, että todella ollaan kunnianhimoisella jossakin tarkistuksessa, erityisesti kun tehty ehdotuksia, että vahvistettaisiin eh, estettömyyttä rautateillä koskien vammaisia ja liikuntarajoitteisia. Jos nopeasti käymme läpi tilannetta, niin päätavoitteet löytyvät eri tavoitteet eh, tarkistuksista. Suurin osa tarkistuksista pyytää, että sovelletaan asetusta kokonaisuudessaan ilman poikkeuksia vuodesta 2019 eteenpäin. Suuri osa niistä pyytää, että laajennetaan se kattaa kattaisi myös alueelliset rautatiepalvelut. Tästä itse iloinen, koska tää, olen itse ollut tällä, tällä kannalla jo pitkään. Ja jos unohdetaan osa matkustajista, niin sehän on ihan epäuskottavaa ja tämä on hyvä uutinen. Sitten pitää, pitää parantaa neljän miljoonan liikuntarajoitteisen vammaishenkilön estettömyyttä. Tämä on yksi selkeä prioriteetti tarkistuksissa kaikissa poliittisissa ryhmissä. Olen tyytyväinen ehdotuksista, joilla pyritään eh, laskemaan tätä aikaa siinä, kun pyydetään avustusta, niin kuin toimitaan vaikka Tanskassa ja Belgiassa niin, että voidaan helpottaa arkipäivää niiden kohdalla, jotka erityisesti tarvitsevat avustusta julkisessa liikenteessä. Olen tehnyt itse ehdotuksia, jotta otetaan huomioon tämä ilmoitusaika ja otetaan asem, asem, asemien tilanne huomioon ja rautatielinjat. Tarvitaan näitä estettömyyssuunnitelmia, jotka ovat paljon kunnianhimoisia muun muassa asemilla. Sitten on tehty valtavasti tarkistuksissa, tarkistuksissa pyydetään korvausta kaikista perutuksista ja viivästyksistä. Jos lasketaan korvauksen kynnystä 30 minuuttiin, tai sitten pitää korvata. Kaikissa tapauksissa jaamme saman diagnoosin 25 prosenttia lipusta takaisin, jos on viivästytty tunnilla, jos matka kestää yli kaksi tuntia. Se eh, pitäisi laskea korvauskynnystä 30 minuuttiin. Se on tätä kautta vahva merkki yrityksille ja erityisesti matkustajille. Näin voidaan lopettaa tässä liialliset viivästykset. Sitten vielä neljäntenä eh, suorat liput. Se on prioriteettikysymys meidän keskustelussamme ollut. Olen sitä mieltä, että pitää tässä löytää kompromissi niiden välillä, jotka ehdottavat, että tästä tehdään pakollinen lipumyynnissä ja ne, jotka kieltäytyvät edes kuule, kuuntelemassa tällaista asiaa. Olemme vakuuttuneita siitä, että me voimme palauttaa luottamuksen rautateihin, jos osapuolet joutuvat kantamaan vastuunsa asioista. Jos ko- kokonaislipusta tulee yhä automaattisempi, niin emme voi rangaista myöskään operaattoreita toimijoita. Näin ollen minä ehdotan, että otetaan tällainen vastuullistamiskohta mukaan, yksikkö, joka myy lippuja, sen pitää varmistautua siitä, että yhteydet ovat kohtuullisia. Jos näin ei ole, kuluttaja voi pyytää korvausta. Matkustaja voi pyytää korvausta. Tällaisia ehdotuksia meiltä koskien kompromissia sitten tässä myös neuvostolla on tärkeä rooli ja meidän pitää pyrkiä kunnianhimoisesti parantamaan tilannetta ja voidaan parantaa matkustajien oikeuksia. Kiitän komissiota ja esittelijöitä ja varjoistelta erittäin hyvästä työstä. Kiitos edustaja Myselier. Sitten ECRn puolesta edustaja Poreva. Kiitos puheenjohtaja. Ensinnäkin haluan kiittää esittelijää hyvin tasapainoisesta mietinnöstä ja hyvin ammattitaitoisesta lähestymistavasta matkustajien ongelmiin ja odotuksiin. Minun mielestäni meidän toistaiseksi emme ole nähneet mitään dramaattista rautatiesektorin eh, ylikuormittumista tämän, sektor, tämän mietinnön vuoksi, mutta minulla olisi muutama kommentti niin siinä toivossa, että se mitä minä esitän tultaisiin ottamaan huomioon ainakin osittain kompromississa, jota esittelijä tulee kehittämään. Ensinnäkin olen erittäin tyytyväinen siihen, että me olemme säilyttäneet poikkeus ajan vuoteen 2024 13 27 astuksen osalta tämä, mitä komissio esitti näiltä osin, oli täysin epärealistista. Pidän myös hyvänä sitä, että esittelijä sisällytti mietintöön niin sanotun force majeure-lausekkeen, mutta haluaisin kuitenkin, että sitä laajennettaisiin niin, että se kattaisi pelkästään asioita, jotka ovat tulosta luonnon onnettomuuksista, vaan myöskin ongelmista, tai siis ongelmiin, jotka liittyvät luonnollisiin olosuhteisiin. Minusta tämän Fosmasöörin käsite pitäisi laajentaa koskemaan myöskin terrori-iskut, lakot, tai kolmansien osapuolien toimet, kuten esimerkiksi onnettomuudet, jotka tapahtuvat raiteilla. Se, että rajoitetaan force majeurin määritelmää koskemaan pelkästään luonnonkatastrofeja, minun mielestäni on liian rajoittavaa. Mitä tulee sitten tähän yhteen lippuun, suoraan lippuun, se on minusta erittäin hyvä ajatus, mutta minusta meidän tulisi määritellä yksi avainmekanismi tätä ratkaisua varten. Nimittäin se, kuka kantaa vastuun, mistä ja kenelle, mikä on keskinäinen vastuu eri kuljetusyhtiöiden kesken, koska erikseen ostetut liput, joita matkustaja ostaa, niitä voidaan kohdella yhtenä suorana lippuna ja ne voidaan katsoa perustaksi korvauksille, joita matkustaja vaatii. Minusta tämä pitäisi määritellä paremmin. Sitten vammaiset liikuntarajoitteiset. Minä haluaisin puhua siitä, että tärkeää, että tämä asia otetaan esille. Mutta minulla on yksi huomautus tähän. Meidän tulisi välttää sellaisia kommentteja, jotka ovat siihen vaikutukseen, että liikkuva kalusto pitäisi välittävästi sopeuttaa vammaisten tai liikuntarajoitteisten tarpeisiin, koska tähän menee aikaa ja prosessin tulisi voida olla pitempi. Mutta kiitos vielä kerran ja kiitos esittelijälle tehdystä työstä. Minä kannatan tätä mietintöä ja olemme iloisia, jos otatte huomioon meidän kommenttimme. Merci, monsieur Poiva. Kiitos edustaja Poreva Alden puolesta. Käyttääkö Mathieu puheenvuoron? Nieselberg, olkaa hyvä. Kiitos puheenjohtaja. Jens Rode ei päässyt paikalle tänään, no, no, haluaisin puhua hänen puolestaan. Jens odottaa innolla kompromissitarkistuksia ja hän toivoo, että ne heijastelevat näitä ryhmänjohtajilta on ilmaistu vartijan kokouksessa. Ensinnäkin Alde usko, että me keskitty matkustajiin, kun tarkistan tätä lainsäädäntöä, niin no, ei sitä kannata silloin kutsua todeksi matkustajan oikeuksien asetukseksi. No, tämä ilmaisesti jo viimeisessä valiokunnan kokouksessa meistä tuntuu, että esittelijät sen kannan, joka menee taaksepäin. Meidän pitäisi mennä eteenpäin ja vahvistaa sitä, mitä komissio on ehdottanut, erityisesti mitä tulee kolmeen asian ensinnäkin nämä, len, nämä läpimenoliput, suorat liput ja samoista oikeuksista pitäisi pysyä nationaalisena sitten toiseksi nämä kompensoinnit, korvaukset ja näitä hintoja pitäisi käydä läpi uudestaan, jotta asiakkaan tyytyväisyys pysyy Tämä on myös hyväksi, jos ajatellaan rautatiealan houkuttelevuutta sitten kolmanneksi nämä poikkeukset ja miten sovelletaan tätä lainsäädäntöä. Niiden ei pitäisi olla sääntöjä suoraan sanottuna. Jensin puolesta hänestä on hyvin hankala ymmärtää, että jos tämä lainsäädäntö ei pääse esim niihin palveluihin, kun tulisi palvelun puitteen, jossa rautatieyhtiö saa jo tukea niin tätä on hankala selittää äänestäjille ja hyvillistä vielä asian kollegoille. Toivomme, että tuette sitä, että se standardoitu EU-valituskaavake ja sitten matkustajat, jotka matkustavat omaisuuden ulkopuolella, voisi olla helpompi jättää valitus käyttämällä EU-laista valituskaavaketta. Matkusta pitäisi pystyä käyttämään tuollaista kaavaketta sen sijaan, että on sellainen, joka Rotia tarjoaa itse. Tämä tarjoavat muun muassa rataliikennehallitsijat. Ja tämä pitäisi olla yhtä validi kaikkialla. Kiitos. Jens odottaa innolla yhteistyötä varustelujen ja esteiden kanssa. Kiitos. Merci. Kiitos. Edustaja Mittelburg. Sitten vihreät. Edustaja Kramer. Michael. Ja ich möchte mich zunächst auch... Haluaisin aluksi minäkin kiittää esittelijää ja varjostelijoita hyvästä yhteistyöstä. Monissa asioissa meillä on samanlaiset kannat, joissakin asioissa tietysti on eroja, mikä on ihan tavallista. Kysymys on matkustajien oikeuksista. Matkustajien täytyy olla ensisijaisia, eikä rautatieyhtiöiden. Ja olipa, olipa kustannukset miten korkeita tahansa, jos rautatiet ovat täsmällisiä, silloin ei tarvitse maksaa yhtään mitään, mutta nyt tilanne, tämä tiedän Saksastakin, kehitys on sellaista, että mieluummin sanoo, että jätetään juna, juna kulkematta ja korvaava juna ei sitten ota käyttöön, niin joskus syntyy vaikutuksia näistä myöhästymisistä, kaikista parkin päivää sitten sivu ratoja suljetaan, ei laajenneta verkostoa. Tämä on nähty. Rastatin tapauksessa nähtiin, mihin tämä johti. Tämä johtaa valtaisiin, valtaviin kustannuksiin, valtaviin myöhästymisiin. Ja tässä pitää rotti yhtenä ajatella eh, pitemmällä tähtäyksellä eikä vain huomista. Joten force on todellakin hyvin tärkeä kysymys. Mehän tiedämme, mikä tilanne on lentoliikenteessä. Tietyille lentoyhtiöille kaikki myöhemmin joista ne ovat maksamaan jotakin, on force majeure. Mutta on tutkimus, joka osoittaa sen, että 26 valtiossa sanottiin, että viimeisten viiden vuoden aikana 1,1 miljoonaa, 1,1 miljoonaa on maksaa korvauksia force majeure äh, tapauksissakin. Ja miksi näissä tapauksissa ainoastaan vain matkustaja joutuu maksamaan? Tämä täytyy ottaa huomioon. Rautatieyhtiöt voisivat ottaa vakuutuksia, joka lisäsivät lippujen hintaa kenties 10-15 senttiä, mikä olisi kovinkaan paljon, joten on tärkeää, että Volkswagen ottaa käyttöön, koska sitä ei ole aiemmin ollut rautatieyhtiöiden tapauksessa. Sitten nämä suorat liput. Tämä on tietysti ratkaiseva kysymys, ja jotkin rautatieyhtiöt tekevät tällaista. ÖBB ja Saksan ratia, niillä on yöjunissa tällainen ratkaisu, ja, myös, ja siinä on se ratkaisu, että jos jokin juna on myöhässä, voi ottaa seuraavan junan, oli kysymys saksalaisesta tai itävaltaisesta tämä eh, kuitenkin tämä on vaikeaa. Tätä voidaan toteuttaa siksi, että Euroopassa tasolla suora lippu on olemassa vain silloin, kun on yksi ainut lippu tämä saattaa hyvin olla neljäkin lippua, mutta te voisi ratkaista sillä, jos vaihtoaikoja ei ylitetä tiettyjen tietyissä puitteissa. Silloin kysymys olisi suorasta lipusta, koska muuten eh, rautatieyhtiöt pyrkivät näisten yksittäisten lippujen muodossa saattamaan pois voimasta matkustajaoikeudet, ja sitähän me emme halua. Sitten polkupyörien kuljetus. Tehän tiedätte, että tämä on yksi minun eh, lempiaiheistani. Kymmenen vuotta sitten sitä jo toteutettiin. Itävallassa tämä on toteutettu upealla tavalla junia on uudelleen varustettu niin, että on mahdollista ottaa mukaan polkupyöriä Saksan ICE-4 junissa, tämä on mahdollista muissa ei, mutta miksi tämä on niin tärkeää? Olemme tehneet selvityksen, joka osoittaa sen, että Flixbus on vienyt 12 prosenttia Saksan odoteilta matkustajia siksi, että se on halvempi, mutta ei vain siksi, vaan siksi, että Flixbus mahdollistaa ja takaa polkupyörien mukaanottomahdollisuuden. Kolmessa vuodessa on polkupyörien määrä, mukana polkupyörien määrä kasvanut 15 000 100 000, eli tätä kautta rautatiet ovat menettäneet 500 000 matkustajaa siksi, että he ovat pystyneet ottamaan polkupyörien mukaan. Tässä voi kysyä, miksi he karkottavat parhaat asiakkaansa. Minä itsekin kuulun tähän, koska minäkin pikkuhiljaa olen siirtynyt Flixbusin lentokoneen käyttöön siksi, että junaan ei voi ottaa polkupyörää mukaan. On valituksia ihmisistä, jotka pyöräisivät mieleen vaikkapa Itämeren äh, rannikolla, mutta he, he, he haluavat kuljettaa polkupyörässä mukaan. Meidän pitää ajatella tätä, koska polkupyörämatkailu on todella nyt kukoistavalla. Se kasvaa vuosittain huomattavasti. Ymmärrän, en ymmärrä sitä, että komissio sanoo omassa esityksessään, että 24 tuntia aiemmin pitää vammaisen ilmoittaa, että hän käyttää jotakin junaa niin, että hänen tarpeensa voidaan ottaa huomioon. Minu, minusta vammaiset täytyy asettaa saman asemaan muiden matkustajien kanssa, mitä voida käyttää matkustajia. Alankomaiden Belgiat osoittavat meille, että tunnin etukäteisimmutus riittää. Tämän pitäisi olla taso, mahdollisimman Euroopan tasolla. Se, mihin alankomaalaiset belgialaiset pystyvät, sen täytyy olla mahdollista muuallakin Euroopassa. Ja näiden määräysten pitää olla rajat ylittäviä. Tai joissakin maissa nimittäin niin, että jos matkustaja tarvitsee jonkun, joka seuraa häntä, hänet voidaan ottaa mukaan tähän, mutta joskus saattaa käydä niitä rajoja joudutaan maksamaan tästä. Tämä pitää myös säädellä Euroopan laajuisesti. Luin juuri artikkelin, jossa todettiin, että raja, nämä rajat yhteydet ovat mahdottomia, niin mm, he sanovat, että olisi on tietty mahdollisuus eh, asemalle, joka on seuraava rajan puolella, mutta kun haluavat säästää, säästää, niin tämä sitten on vain rajalle asti. Jos onkin ongelmia ja puna pysähtyvät rajalle, en tiedä miten siinä pitää sitten tapahtua, pitäisikö matkustajia jäädä siinä pois. Tässä pitäisi olla eurooppalaisia sääntöjä, pitäisi olla eurooppalaista niin ainakin seuraavalle asemalle asti, jota nämä ongelmat voidaan ratkaista. Sitten tämä valituslomake, se pitäisi olla sellainen, että se voisi lähettää myöskin internetissä, eikä niin, että se pitäisi lähettää kansallisella tasolla kansallisella kielellä. Nämä ovat sellaisia esteitä, joita tarvitaan. Matkustajan pitää olla ensisijainen, koska ilman matkustajia kaikki eurooppalaiset autotyhtiöt tulevat kaatumaan, ja sitähän me emme halua. Kiitos edustaja Kramer. Gue, edustaja González Penias. Muchas gracias, presidente, para nuestro... Kiitoksia puheenjohtaja meidän ryhmälle tämä keskustelu. Oi, matkustajan oikeuksista ja velvollisuudesta on todella tärkeää, jos haluamme lisätä rautateiden käyttöä se on hyväksi kansanterveydelle, on turvallisempaa, on parempi ympäristön kannalta, niin tämän takia meidän pitää olla kunnianhimoisia, kun ajatellaan käyttäjäsuojaa. Meidän pitää toimia aktiivisesti, strategisesti ottaa huomioon tämän päivän tilanne ja ottaa ennakoida myös tulevat tilanteet huomioon. Meidän ryhmänne, ryhmämme on tehnyt tarkistuksia muun muassa siitä, että maksimoidaan saatavilla olevaa tietoa kaikissa matkan vaiheissa. Varmistetaan, että myös polkupyörällä äh, matkustavat voivat ottaa pyöränsä juniin mukaan ja haluamme priorisoida korvauksia, jos on peruutettu joku palvelu ja varmistetaan sovivat valitusmenettelyt muun muassa netin kautta. Meistä on myös välttämätöntä, jos haluamme vauhdittaa rautateiden käyttöä, pystyä takaamaan, että aikataulut sopivat työaikataulun kanssa yhteen myös maaseudulla tämä pitää toimia ja pitää varmistaa, että ihmiset eivät kärsi perusteettomista, toistuvista myöhästymistä pitää varmistaa henkilökohtainen avustus kaikilla asemilla asianmukaisella tavalla. Toisaalta ensimmäinen ja kaikkein tärkein prioriteetti tässä mietinnössä on tämä laatu, joka liittyy estettömyyteen. Ajattelen haavoittuvaisia väestöryhmiä. EU:ssa on 80 miljoonaa äh, ihmistä, jotka kärsivät jostakin vammasta ja tai liikuntarajoitteisia henkilöitä. Miljoonat kansalaiset, joille liikenne on vaikea ja tällä hetkellä he eivät voi siirtyä spontaanilla tavalla, vaan heidän pitää aina ennakolta suunnitella matkaansa. Oh, tää, aina mitä tässä tarvitaan on muuttaa vähän näkemyksiä. Monta kertaa riittää, että on näitä ramppeja, sopivia parannetaan merkintöjä asemille ja varmistan, että tietoa on saatavilla myös muussa kuin kirjallisessa muodossa. Pitää antaa minimitiedot fyysistä esteistä ja informatiivisista esteistä alalla. Ja luonnollisesti vastustamme täysin komission ehdottamaa äh, ennakkopyyntöä avustuksella, joka on kaksi vuorokautta. Riittää, kun vain ilmoitetaan. Tarvitaan vain hyvää tahtoa ja tehokkuutta. Tätä kautta saadaan todella paljon hyötyä. Ja tämä ei maksa paljon, teknisesti, teknisesti on mahdollista. Me teemme asiassa kaikkemme ja toivottavasti saamme tukea kaikista muistakin ryhmistä. Kiitos. Kiitos. Tähän päättyy järjestyy varjostelijoiden kierrossa. Täällä on puheenvuoropyyntöjä useita. Voisitteko puhua enintään kaksi minuuttia? Se olisi sopivaa. Edustaja Huivu Dallon ensinnäkin. Kiitos puheenjohtaja, että Kuten sanoin aikaisemmassa keskustelussa, Euroopan parlamentin kantaa hyvin odotettu ja kansalaiset katsovat tarkkaan näissä asioissa tässä nyt avataan kilpailua useissa maissa. Se on tämä konteksti. Nyt mahdollisuus näyttää, että EU ei puolusta vain sitä, että markkinoita vapautetaan, vaan juurikin matkustajien oikeuksia myös. Kun käyn läpi nyt näitä tarkistuksia, olen luottavainen, että voimme vahvistaa komission tekstiä ja parantaa matkustajien oikeuksia juurikin. Ensinnäkin moni edustaja on tarkistukset, että poistettaisiin nämä poikkeukset Ymmärrän, mitä huolia edustajilla on, jotka haluavat antaa poikkeuksia tässä suhteessa kuitenkaan. Kuitenkin on tärkeää ottaa mukaan alueelliset palvelut. Miten voidaan perustella, että EU ottaisi nämä mukaan kilpailun avausasetuksessa sitten suljettaisiin nämä samat palut pois, kun on kyse matkustajan oikeuksista. Pitää olla johdonmukainen loppuun asti ja käsitellä samalla tapaa, kun avataan julkisia palveluita ja matkustajan oikeuksia mitä tulee ylivoimaisen esteeseen force majeurin, no Mihan Kramer puhui tästä jo, tiedän, että pitää löytää ratkaisu, joka sallii otetaan huomioon. Hyvin erityislaatuiset tapaukset, kuten muissa liikennemuodoissa, kuitenkin ei saa antaa liikaa joustokomission tekstin ja pitää yllä tuo tiukimmaisen määritelmä force majeurille, eli ylivoimaisella esteelle. Haluaisin kiinnittää myös varustelun jäsenen huomioon näiden tarkoituksiin, jotka pyrkivät takaamaan oikeuden näihin vaihtoyhteyksiin. Tämä on tärkeä kohta. Tämä varmistaa, että tässä saadaan monia toimijoita mukaan, niin että tämä ei päädy siihen, että matkustajanoikeudet kärsivät, kun on myöhästymisiä rautatieliikenteessä. Kiitos. Kiitos edustaja on Edustaja And- Anderson. Thank you, and, um, thank you. Kiitos ja kiitos esittelijälle siitä, että hän korosti sitä, että tämä on asia, joka on todella näkyvä näin on. Ja kuten herra van Miltenberg jo sanoi, että jos me emme puolusta, suojele matkustajia tehokkaasti, silloin on hyvin vaikea selittää äänestelistä, miksi olemme tehneet se, mitä olemme tehneet. Minä olen, pidän hyvin tärkeänä li, liikennepolitiikkaa, minun ja siitä on tärkeää, että valiokunnan jäsen, mutta jos näyttää siltä, että tätä valiokuntaa katsotaan sellaisena, että se ei ole kovinkaan kuluttajien etuja ajava, Joskus se on jopa hiukan liian konservatiivinenkin näissä asioissa, joten minä todellakin kehottaisin teitä olemaan nyt edistyksellisiä tässä asiassa, jos vain voitte. Ja haluaisin kiittää erinomaisesta yhteistyöstä muita ryhmiä. Me olemme tehneet kaikkiaan 106 tarkistusta, minä ja muut SCD-kollegat. Monet ihmiset muista ryhmistä ovat myöskin pystyneet tukemaan näitä tarkistuksia. Haluan kiittää myös sihteeristöä, jolla on ollut todella paljon työtä tämän asian yhteydessä, koska tähän liittyy paljon erilaisia mutkikkuuksia. Haluaisin esittää pari kommenttia. Haluaisin sanoa, että minusta oli erittäin mielenkiintoista, mitä täällä puhuttiin näistä poikkeuksista. On todellakin tärkeää se, että kun komission mahdollisuus osoittaa sinne, että näitä sanktiomahdollisuuksia on väärinkäytetty jäsenvaltioissa on otettava laajempi lähestymistapa asiaan ja muutettava tätä asetusta asianmukaisesti. Haluan tukea myöskin niitä, jotka ovat vammaisten oikeuksia, eh, jotta kohdellaan vam, vammaisia niin kuin muitakin, siis niin, että ei olla piittaamatta vammaisista ja ennen kaikkea pienemmissä maissa ihmiset voivat vain tulla paikan päälle, asemille vain tulla paikan päälle ja siitä voidaan auttaa välittömästi. Meidän täytyy vahvistaa myöskin tavoitteita, joita tässä on, koska tässä on kysymys sitä, että parannetaan matkustajien luottamusta ja rohkaistaan käyttämään rautateitä. Ja jokaisen, jokainen tässä valikunnassa haluaa eh, tätä. Minä haluaisin korostaa myöskin meidän eh, eh, tarvitsemukseen liittyvät siihen, että jatkoyhteys ja ei heitä jatkoyhteyteen. Ja että silloin on tärkeää, että ihmiset pääsevät kuitenkin perille päämääränsä. Kysymys ei ole mistään vapaaehtoista lähestymistä vastaan, koska tällä hetkellä monet rautatieyritykset ovat erittäin hyviä siinä, että heillä on tietynlaisia vapaaehtoisia ratkaisuja, mutta ei ole mitään konkreettista oikeutta pitää kiinni tietystä ratkaisusta, jos jotakin menee vikaan. Haluaisin puhua myöskin tästä 355, joka liittyy erityisesti näihin, eh, näihin eh, jatkoyhteyksiin, josta on myöhästytty, ja Kristinhän otti nämä asiat esille. Mitä tulee sitten tähän ylivoimaiseen esteeseen, Fox Major, minä haluaisin, että pohdittaisiin asiaa huolellisesti, koska ylivoimainen este muilla alueilla on luonut valtaisan määrän sovittelutarpeita, joten en haluaisi jotakin sellaista, josta sanotaan, että jos on lakkoja, voitaisiin asioilla uudella, mutta jos minä Sanoisin vielä kerran, että Euroopan tuomioistuin viime viikolla käsitteli näitä ylivoimaisia esteitä, jotka liittyvät villeihin lakkoihin lentoliikenteessä. Tuomioistuin sanoi, että johto tietää, että tällaista tulee tapahtumaan, olipa ne laillisia tai laittomia. Tämä on asia, jota johdon tulee käsitellä silloin, kun on kysymys hyvistä suhteista työnantajan ja työntekijöiden välillä. Ja se viimeinen asia, jota me haluamme, että päädytään tuomioistuimeen seuraavien kymmenen vuoden, että pitää vielä kerran pohtia tarkkaan tätä ylivoimaisen esteen kysymystä koska komission vaikutusarvio osoitti sen, että hyödyt tästä eivät olisi tälle sektorille kovinkaan suuret, vaikka tämä toteutettaisiin. Haluaisin, tapaht- että tapahtuu tällaista nykyaistamista. Ja ne komiteoida vihreät muut ovat tehneet, että ihmiset käyttävät yhä enemmän. Polkupyöriä on hyvin tärkeää. Liitteet tähän asetukseen, jotka ovat sellaisia, että ne ovat hyvin vanhentuneita, Kysymys ei ole siitä, onko niistä, mitä yksityiskohtia. Itse asiassa niissä pitäisi olla siitäkin, että tieto siitäkin, onko, onko junassa VLAN vai ei. On, tämä on asia, joka täytyy nykyaikaistaa. Nämä liitteet ovat hyvin vanhanaikaisia. Millään muotoa tär, tämä äh, ei ole se, miten tämä, tämä, tätä todella toteutetaan. On monia äh, tasoja 28, 29, 32, 30, 335 ja 33, joita ihmiset todella kohtavat, silloin sanovat tullakin vaatia oikeuksia, on se, että he eivät pysty tekemään sitä. Jotkut rotiyhtiöt ovat hyviä tässä asiassa, jotkin jäsenvaltiot, jotkin kansalliset viranomaiset ovat hyviä tässä, mutta minun täytyy sanoa, että monet taas ovat erittäin huonoja. Pyydän anteeksi, että näin paljon aikaa, mutta minusta tämä on todella tärkeä asia. Kiitos. Bergans von der Eins. Edustaja Grons van der Reins. Dankeschön, Herr Vorsitzender. Kiitos puheenjohtaja. Puhun lyhyesti, sillä paljon on jo sanottu. Ja sanoa, että tämä uudelleen tarkastelu, uudelleen on tärkeää. Tässä on paljon asioita, pitää työstää uusiksi. Yleisesti ottan jokainen meistä on joskus ollut matkustaja ja tietää, että on vielä puutteita ja mekin huomaan, että tässä pitää nyt laittaa asiakkaat ja matkustajat keskiöön ja pitää päästä parantamaan tilannetta ja vahvistaa heidän oikeuksiaan. Sitten vielä ylivoimaiset esteet. No Lucia sanoikin tästä, ja Michelle Kramer myös, että tässä pitää vahvistaa matkustajan oikeuksia. Tässä tulee epävarmuuksia muuten vain, ja Minusta se on olennainen asia, että tämä pitää nyt poistaa sitä, mitä tulee matkustajiin, joilla on tiettyjä rajoitteita. Uskon, että liikkuvuus kaikille on vaatimus täällä EU-ssa ja tavoitteen pitää olla se, sen takia pitää myös olla varoajat, jotka ne pitää pitää mahdollisimman lyhyinä. Ja suurilla autoilla pitää olla mahdollista, että ei tarvitse ilmoittautua 24 tuntia aikaisemmin, tai niin kuin komissio haluaa, vaan Pitää olla heti mahdollista, että tällainen matkustaja voi tulla mukaan. Pitää tarvittaa infrastruktuuria, tämän tiedän, että tarvitaan myös koulutettua henkilöstöä, mutta tämä ei pitäisi olla mikään ongelma tällä hetkellä. Yleisesti ottaen on tärkeää, että kaikki voivat käyttää junia. Ja tämä johtaa myös siihen, että tämä tulee houkuttelevammaksi ja asiakasystävämme. Kiitos. Merci, madame. Kiitoksia. Seuraavaksi edustaja Lukaszewska. E, dziękuję bardzo, panie przewodniczący. Dzisiaj mówimy o prawach. Kiitoksia, puheenjohtaja. Nyt puhumme matkustajien oikeuksista. Haluamme edistää rautatieliikennettä, haluamme rohkaista matkustajia siirtymään maantiekuljetuksista rautateille sitä kautta säästyy energiaa ja päästöt vähenevät. vähenevät. Pitää kohdella kuitenkin matkustajia vakavissa. Tässähän asetuksen tarkoituksena on suojata juuri matkustajia. Me parlamentin jäsenet olemme pystyneet laatimaan tarvittavat, tarvittavan sääntelyn äh, lento ilmailun kohdalla ja sama pitäisi päteä myös rautatie matkoihin. Jos ei ole korvausmahdollisuuksia, niin koskaan ei suhtauduta asianmukaisella tavalla. Mehän elämme nyt 2000-luvulla, joten mielestäni meidän todellakin pitäisi yrittää saada yleiseurooppalainen foorumi aikaan jonka kautta kaikki matkustajat saisivat tietoa aikatauluista. He voisivat ostaa lippuja verkossa myös ja myös näitä suoria kokonaislippuja. Puhuttiin juuri vammaisista matkustajista ja liikuntarajoitteisista. Heillä on ihan samat oikeudet. En voi kuvitella, että vammaisen henkilön pitäisi odottaa kaksi päivää ennen kuin saa tarvittavaa avustusta, jotta hän pääsee tai pystyy matkustamaan. Olen tehnyt itse jotakin tarkistuksia ja toivon, että ne otetaan mukaan, koska mielestäni rautatiet on tehty matkustajia varten. Ilman heitä ei ole rautatie liikennettäkään. Toivon siis, että komissio ja kollegat tuntuvat tuo, tukevan enemmän rautatieyrityksiä kuin matkustajia toivon, että he muuttavat tässä asiassa mieltään niin, että saamme aikaan todellisen vallankumouksen ja saamme matkustajat maanteelta rautateille. Kiitos. Sitten edustaja Damonte. Grazie Presidente. Innanzitutto un ringraziamento al relatore. Kiitos puheenjohtaja. Ensinnäkin haluaisin kiittää esittelijäehdotuksesta. Kaikki tiedämme, miten hankalaa on saavuttaa tämä tavoite, eli että varmistetaan todelliset oikeudet matkustajille muuten. Tästä ei puhuttaisi täällä tänään, mutta meidän pitää varmistaa, että nämä oikeudet ovat todellisia oikeuksia. Olen samaa mieltä muista tarkistuksista mukaan lukien neutraliteettia koskevasta tarkistuksesta ja jos ajatellaan myös tätä vertailtavuutta, eli että on todellista kilpailua ja että tuo kilpailu ei ole vain kilpailu, joka perustuu hintaan, vaan palvelun laatuun myös. Sitten on tarkistus sitä, että myydään näitä erillisiä lippuja. Minä uskon, että vastuu tiedoista ei kuuluisi rautatieyhtiölle, vaan lipun myyjälle kun on tällaista välitystoimintaa, niin tuo välittävä toimija, sen pitäisi tarjota tietoja. Lisäksi se pitäisi olla myös vastuussa tuon tiedon tarjoamisesta. Ja näinhän käy, kun esimerkiksi alustat myyvät lippuja. Täällä on puhuttu paljon vammaisista. Mielestäni tämä on tärkeä kysymys, kun puhutaan matkustajan oikeuksista. Mitä haavoittuvampi matkustaja onnistuu ottaen, niin No pitää olla realistinen totta kai, mutta samalla meidän pitää ajatella asioita selkeästi ja pitää olla tahtoa yrittää ratkaista näitä ongelmia, joten nämä ovat keskeisiä kysymyksiä. Ratkaisu ei ole vielä täysin näihin kaikkiin ongelmiin. Ja meidän pitää muistaa ne, jotka käyttävät näitä liikennemuotoja päivittäin, työmatkalaisia, jotka käyttävät sitä myös silloin tällöin joskus satunnaisesti, Se ajatellaan esimerkiksi matkailun kehitystä, vain 4 prosenttia turisteista käyttää paikallista julkista liikennettä tällä hetkellä. että mitä tulee tuohon avustukseen, se pitää taata, mutta ilman sitä, että puututaan yksityisyyteen. että pitää tarjota ilmaiseksi tämä apu. Mutta siellä eikä pidä erotella keskeisiä ja etäisiä syrjäisiä alueita toisistaan. Meidän pitää myös muistaa tiedot vaihtoehtoisista, mutta vaihtoehtoisia ratkaisuja pitää myös miettiä. Liikkuvuus kaikille on tärkeää. Liikkuvuuden ei pitäisi olla asia, joka on itsestään selvää matkustajille. Se pitäisi olla olemassa myös vammaisille matkustajille, oli kyse sitten pysyvästä tai pelkästä vammasta. Ja pitää myös muistaa, että yhteiskuntamme ikääntyy ja sen takia tulemme tarvitsemaan yhä enemmän tällaista liikenteessä. Oh. Kiitos. Seuraava puhuja. Ja vielen Dank auch von mir. Kiitos minultakin sydämiset kiitokset hyvin vankasta luonnoksesta, jonka kollega Liberatski on Minä itse matkustan joka viikko 1500 kilometriä junalla päästäkseni kotikaupunkiin Weimariin, joten minulla on paljon kokemusta junamatkustajana ja siksi minusta on hyvin tärkeää, että käsitellään uudestaan näitä matkustajoikeuksia. Minulla on ensin muutama kommentti. Ensinnäkin mitä tulee näihin lippujen myyntiin, on yhtä mieltä esittelijän kanssa. Lippujen myyjät tulee antaa tietoa mm, varauksesta, mutta itse kuljettajat ovat niitä, jotka ennen matkaa ja matkan aikaan ovat velvollisia tiedottamaan matkustajille, joiden pitää olla niitä, joiden kanssa pitää keskustella. Tätä ei ole lipunmyyjien tehtävä. Mitä tiedot, tiedot pitää olla ajantasaisia eh, matkan aikana. Se ei ole mitenkään vaikeaa tänään tänä päivänä, koska tähän on olemassa teknologiaa ja monella on jo käytössä älypuhelin. Sitten nämä suorat liput. Niinkään ei pitäisi olla mikään ongelma, jos toimijat vain pääsisivät yksimielisyyteen. Minä en haluaisi, että minun pitäisi selittää EU-kansalaiset, että hänen voi ostaa lippua Väimarista Pariisiin siksi, että rautatieyhtiöt eivät ole päässeet yksimielisyyteen tästä asiasta. Suorat liput, niiden pitäisi olla, ei vain tulevaisuutta, niiden pitäisi jo olla tätä päivää. Mitä tulee sitten rauta polkupyörien mukaan ottamiseen? Minusta on sekä kestävälle matkailulle että työmatka matkustajille erittäin tärkeää, että matkustajat voivat ottaa polkupyörän mukaansa junaan. Siksi minä olen tarkistuksissani rajoittanut perusteita tämän torjumiselle ja haluan, että jokaisessa uudessa junassa pitäisi olla oma osasto polkupyörille sekä myöskin niissä junissa, jotka nyt laajemmassa määrin huoletaan. Ja sitten lähelläni ovat myös tietysti oikeudet jo, ihmisillä, jotka ovat liikuntarajoitteisia. Alankomaiden malli, jonka mukaan apua annetaan tunnin varoitusajalla, se on asia, joka ei ole välttämättä laajentumassa kaikkiin maihin eikä kaikkien pienemmille asemille, mutta siitä huolimatta tämä on hyvin realistinen varoitusaika suurimmille asemille. Siksi minustani niin tämän varoitusajan tällaiselle avulle – pitäisi riippua siitä, mikä on keskimääräinen matkustajien määrä päivässä vuoden aikana. Olen tehnyt tästä esityksen ja toivon, että se hyväksytään. Merci, Kiitos edustaja Koh. Nyt on kuultu kaikki puheenvuorot tästä aiheesta. Seuraavaksi herra Olivier Wagner komission puolesta. Olkaapa hyvä komission kanta. Kiitoksia puheenjohtaja. Komissio on tyytyväinen, että valiokunnan jäsenet ovat todella kiinnostuneita komission ehdotuksesta koskien rautatiematkustajien oikeussäännöstä yli 600 tarkistusta, joita on tehty. Niillä pyritään selventämään näitä oikeuksia entisestään, lisäämään oikeudellista varmuutta, joka on todella tärkeä kysymys, ja pyritään löytämään oikea tasapaino realismin ja pyrkimysten välillä, joten kiitän tästä. Kuitenkin samanaikaisesti jotkut ehdotetut tarkistukset etääntyvät ehdotuksista, joilla pyritään parantamaan oikeuksien täytäntöönpanoa ja varmistamaan kunnollinen tasapaino matkustajien etujen ja miten tällainen suojelu hallinnollisesti vaikuttaa sektoriin ja epäsuorasti myös sitten matkustajiin itseensä. Joten puheenjohtaja tässä vaiheessa keskustelua komissio vain muistuttaa joistakin avainkehityksistä, joita käsitellään ehdotuksessamme se, että poistetaan olemassa olevat poikkeukset kotimaan palveluista, parempi informaation virta tuotteista, joita voi ostaa. Rajoitetaan tätä pakottavaa estettä ja sitten otetaan liikuntarajoitteiset paremmin huomioon. Tai ylivoimainen este, se otetaan paremmin huomioon. Kiitos. Sitten vielä esittely saa viimeisen sanan. Boguslav. Thank you very much. Kiitoksia kovasti puheenjohtaja. Kiitos arvoisat kollegat panoksestanne. Jokainen kokous, jokainen keskustelu tekee minusta optimistisemman, jos ajatellaan lopputulosta. Sillä me lähenymme, kun aika kuluu. Eli tämä on lupaavaa. Avainasiat, avainideat, kuten Rova de Montemansi, esteettömyys. Haluamme, että junat ovat esteettömän asema monelle ihmiselle. Toiseksi houkuttelevuus. Totta kai houkuttelevuus, jos ajatellaan hintoja, lisäpalveluita, ajansäästöä, mukavuutta. Joten jossakin määrin tässä pitää uudelleen löytää junat. Matkustajan pitää uudelleen löytää junat. Minun on aina mielessä tällainen yksi eurooppainen rautatietila. Sen ei pitäisi rajoittua kansallisille rajoille. Ei. Pitäisi olla yksi eurooppalainen avoin tila ja alue. Ja pitäisi kattaa mahdollisimman monta muotoa ja kategoria matkustajista ja palveluista kuin mahdollista. Eli tarkoittaa sitä, että alueelliset toimijat otetaan mukaan, paikalliset toimijat myös. Näitä kysymyksiä pohdittaneen vielä jatkossa. Olen hyvin kiitollinen edustaja Mysölielle, Poremballe, Kramerille, varustajat, jotka ovat paikalla. He ilmaisivat omia kantojaan hyvin selvästi, joten Seuraavat asiat ovat keskiössä. Siinä pitää tulla väärinkäsityksiä ensinnäkin soveltamisala. Mihin, missä määrin tätä sovelletaan? Toiseksi tiedottojen matkustamisesta. Kolmanneksi polkupyörät junissa. Neljänneksi poikkeukset. Ja sitten kauttakulkuliput. Ihmiset, jotka ovat liikennevammaisia, viivästykset, myöhästymiset, vaihtoehdot ja muut, korvaukset ja ylivoimaiset esteet. Ne tulivoimaiseen esteeseen olemme paljon esteempiä tänään kuin alussa oli suuria jakolinjoja. Ylivoimainen este, force majeure, on sellainen konsepti, jota tällä hetkellä että ei olla hylkäämässä tätä käsitettä, vaan keskustelemaan siitä, että mitä voidaan sisältä tähän määritelmään lakot, kyllä vai ei, onko se ylivoimainen este maanjäristyissä, no siitäkin on keskustelu niin edelleen. Sata kansallista ja alueellista ulottuvuutta, niin haluaisin laittaa siinä rautatieliikenteen hyvän kilpailuasemaan suhteessa näihin halpa palveluntarjoajien minun vaalipiirini Jejin. Siellä meillä on kokemuksia näistä asioista. Elän Varsovassa 600 kilometriä sieltä viime sunnuntaina. Kello 7 teillä oli viimeinen vuoro. Lonto Jejin 15 minuuttia kävelyä ajoneuvolle ja 180 ihmistä oli mukana. Juna on puoliksi tyhjä samaan aikaan. Eli meidän pitäisi antaa samanlainen pohja, kun kilpaillaan. Ja myös yhtäläiset toimintaedellytykset voittaa tuo kilpailu. Kiitos vielä kerran kommenteistanne. Kiitos fokuksestanne. Siirrymme nyt seuraavaan vaiheeseen, eli valmistelemme kompromisseja ja lopuksi äänestysluettelot sitten. Kiitos. Merci, monsieur rapporteur. Kiitos esittelijä. Tähän päättyy keskustelumme tästä tärkeästä aiheesta. Äänestysvaliokunnassa on 21.6.2018. Seuraavakohtaistuslistalla käydään suljetuin ovin tästä syystä. Kiitän kaikkia niitä, jotka osallistuivat kokoukseen tähän asti, mutta jotka eivät ole valiokunnan jäseniä. Pyydän heitä siis poistumaan, jotta voimme jatkaa. Seuraavaksi siis keskustelu komission suljetuin oviin, eli viisi minuuttia. Ulle järjestelyä varten emme ole myöhässä.